Il Puhemies. oggi siamo chiamati me tänään tulemme äänestämään myöskin äh, Kanadan kanssa solmittavasta talous- ja kauppasopimuksesta. Tämä on ollut hyvin pitkällinen tie. Sillä on ollut monenlaisia esteitä. Credo che sia stata... Uskoakseni vastakkainen mielipide on nyt tullut ilmaistuksi. Tämä parlamentti on talo, jossa kaikkien pitää kunnioittaa yhteisiä sääntöjä. Monet ovat ilmaisseet vastustuksensa tälle sopimukselle. Monet kansalaiset ovat osoittaneet mieltään tämän parlamentin ulkopuolella ilmaistakseen kantansa. On tärkeää, että kunnioitamme aina sääntöjä ja Venäjä täytyy kunnioittaa myöskin muita ihmisiä. Parlamentin täytyy olla toimija, joka on vastuullinen ja joka toimii niin, että tässä parlamentissa tehdyt päätökset tekevät mahdolliseksi Euroopan parlamentille olla poliittisen toiminnan keskiössä, sillä ne kansalaiset, joita me kaikki edustamme, heidän täytyy voida tietää, että heidän edustajansa puolustavat heidän intressejään. Minä en pian äänestä, enkä ääntäni niin en siksi, etteikö minulla olisi kantaa, vaan siksi, että arvioin, että parlamentin puhemiehen täytyy olla neutraali ja edustaa parlamentin omaksumaa kantaa. Mr. Carver, please. Edustaja Carver, olkaa hyvä. Thank, thank you, Mr. Pre- Kiitoksia, puhemies. Tämä, ennen tällaista ristiriitaista äänestystä olisi hy- hyvä tässä kertoa hyvistä uutisista, eli kuningatar oli 60 viisi vuotta ollut hallitsija Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja nyt voisimme kunnioittaa kuningatarta. Varsinkin kansan yhteisön kollegat Maltalta ja Kyprokselta voisivat osallistua tähän. Kiitoksia. Bene. Hyvä. Edustaja Valenciano, olkaa hyvä. No, es solo una pregunta, presidente, porque no... Ihan vain yksi kysymys, hyvä puhemies, koska en oikein ymmärtänyt. Oliko tämä kysymys? Usted no va a votar... Siis te ette aio äänestää tänään vai ette koskaan äänestä? No, Come vicepresidente... No... Varapuhemiehenä en koskaan käyttänyt ääntäni, enkä myöskään koskaan johtaessani täysistuntoa tule äänestämään. Tämä on minun henkilökohtainen päätökseni, voisin äänestää, mutta olen sitä mieltä, että parlamentin kannan tulee olla myöskin parlamentin puhemiehen kanta. Olen saanut kansanpuolueelta pyynnön uudeksi valtuuskuntanimitykseksi. Tämä nimitys tulee olemaan tämän täysistunnon pöytäkirjassa. Ellei vastustusta ilmene, tämä nimitys katsotaan hyväksytyksi Nimitys koskee parlamentaarista Euroopan unionin ja AKTn